So, great. Um, good, good afternoon everyone, uh, and uh, I hope Hyvää iltapäivää kaikille. Toivottavasti kaikki kuulette minua. Pyydän anteeksi tämän, että olemme myöhässä, mutta en ehkä ainakin meppien chatista näitte, että me yritimme saada tekniset yhteydet kuntoon komission kanssa, Sandra Gallinan kanssa ja onnistuimme siinä vihdoin ja olemme erittäin iloisia siitä, koska hän on tietenkin äh, puhujamme tänä iltapäivällä. Meillä on viimeinen äh, Envi-valiokunnan tunti tällä viikolla. Ihan vain tiedoksi, olette varmasti nähneet sähköposteissanne, että äh, tämänpäiväisten äänestysten tulokset on lähetetty lähetetty kaikille niin, että kaikki voivat nähdä äh, vastalauseiden äh, äänestystulokset samoin kuin lausuntojen loppuäänestyksen tulokset. Ja nämä julkaistaan nettisivuilla myös varsin pian, tai ehkäpä ne ovatkin jo siellä. No niin, nyt mennään sitten äh, tähän asiaan keskustelukomission kanssa. COVID-19 rokotteista. Tämä on nyt toinen kerta, että Sandra Kalina on valiokunnassamme. Olemme erittäin iloisia siitä, että olette jälleen täällä. Meillä oli myös Itren kanssa kuuleminen liittyen rokotteisiin joidenkin teollisuuden edustajien kanssa. Olemme erittäin iloisia, että meillä on tämä keskustelu kanssanne jälleen, koska kuten kaikki ovat kuulleet, monia sopimuksia on tehty, ennakkosopimuksia, miksi niitä nyt sitten kutsutaankin Ähm, eli komissio etenee tässä nopeasti ja arvostamme sitä kovin. Kuitenkin on vielä avoimia kysymyksiä. Olen varma, että tässä keskustelussa nuo kysymykset nousevat esiin. Meillä on nyt jokaisesta poliittista ryhmästä koordinaattori tai hänen edustajansa, joka voi esittää kysymyksiä koordinaattoreiden puolesta. Ja sitten jos meillä on aikaa, niin otamme niin paljon muita puheenvuoroja kuin mahdollista, joten nostakaa kätenne, jos ette ole ensimmäisellä puhujalistalla, koska kaikki muut otamme sitten ylimääräisinä puhujina. No niin, nyt annan ensin puheenvuoron Sandra Galinalle. Tervetuloa, hienoa, että olette täällä ja teillä on nyt sitten puheenvuoro, kun kaikki tekniset ongelmat on ratkaistu. Ms. Galina, can you press the speak button, please? Yes, yes. Uh... Kyllä, kiitos. No niin, eli kiito. Kiitokset Bas äh, ystävällisistä sanoistasi ja esittelystäsi. Toivon, että kaikki pysyttelette mahdollisimman kaukana covidista, koska tilanne ei välttämättä ole kovinkaan myönteinen tällä hetkellä. Tartuntaluvut äh, ovat nousussa ja pandemia leviää entisestään. Sen jälkeen kun viimeksi tapasimme, olemme solmineet yhden lisäsopimuksen Johnson ja Johnsonin kanssa ja käymme edelleen neuvotteluja muista mahdollisista sopimuksista muiden suurten toimittajien kanssa. mRNA Vaccines on yksi niistä. Jos kaikki menee hyvin, niin mahdollisesti nämäkin rokotteet saadaan tähän kokonaisuuteen mukaan. Haluaisin todeta teille, että tässä kun nyt edetään, nähdään, että tarvitaan koordinoitua lähestymistapaa ja jäsenvaltiot pyrkivät nyt myös itse ryhdistäytymään ja tekemään päätöksiä omalta osaltaan. Samalla täytyy katsoa rokotteiden logistiikkaa. Täytyy todella tarkastella kaikkia mahdollisuuksia. Te tiedätte, että tämä on erittäin tärkeä tämä logistinen puoli myös. Ehm, Mielelläni kuulisin kysymyksiänne, mutta olen täysin tietoinen avoimuus- läpinäkyvyyskysymyksestä. Olemme saaneet kaksi kirjettä tietääkseni. Olemme saaneet äh, Kanfäänintä kirjeen. Hän kirjoitti Envi-valiokunnan nimissä ja kirjassa toistetaan se, mikä myös suljetuin ovin käydyissä keskusteluissa todettiin, todettiin haluaisitte tietää kustannusrakenteen, teolliset tekijänoikeudet, valmistuspaikan sekä tietenkin myös sen, missä järjestyksessä rokotuksia annetaan, kuka saa rokotuksen. Sitten budjettivaliokunnan puheenjohtaja, esittelijät kirjoittivat puheenjohtaja von der Leyenille ja vaativat näiden rokotesopimusten julkaisemista ja täydellistä avoimuutta. Ja mm, tätä asiaa tulee luonnollisesti käsitellä ottaen huomioon näiden sopimusten salassapito, velvoitteet ja tästä keskustellaan näiden yritysten kanssa, mutta avoimuuden nimissä pyrimme tekemään mitä voimme ja pyrimme todella vastaamaan parlamentin jäsenille. Halusin tämän mainita, koska viime viikolla perjantaina tai torstaina taisimme saada tuon kirjeen. Ehkäpä mieluummin todella nyt kysymyksiä. Näen tuossa eh, kokouschatissa jo, että ihmisillä on kysymyksiä. Eli mielelläni kuulisin nyt niitä. Thank you very much, Sandra, and absolutely. Uh... Kiitoksia oikein paljon Sandra ja kyllä jäsenet mielellään haluavat esittää kysymyksiä. Nyt otamme ensin poliittisten ryhmien äh, koordinaattorit, sitten annan äh, sinulle puheenvuoron Sandra ja sitten otamme muut puheenvuorot, jos aikaa on. Ensinnäkin EPPn koordinaattori Peter Liise, kaksi minuuttia. Yeah, thank you, chair. And... Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia Galina. Ensinnäkin onnittelut. Käsittääkseni teidät on nyt nimetty pääjohtajaksi tai varapääjohtajaksi. Mielestäni se oli hyvä vaihtoehto. Ennen kuin puhumme tästä sopimuksesta yritysten kanssa, meidän täytyy katsoa koko kuvaa ja katsoa, kuinka dramaattinen tämä toinen aalto on. Elokuussa en kuvitellut, että jo lokakuun lopussa oltaisiin näin vaikeassa tilanteessa. Meillä on jo nyt enemmän tartuntoja kuin keväällä. Eli siksi meidän pitää olla hyvin valppaina. Ja konkreettisesti tänä aamuna puhuimme matkailuasioista vastaavan komission jäsenen Valeanin kanssa. Monet jäsenvaltiot sulkevat baareja ja meidän täytyy katsoa myöskin ilmailua. Ja aamulla sanoin, että ECTC ja muiden suuntaviivat eivät ole täyttyneet. Ja ilmailualan yritykset sanovat, että ei ole todistettu, että ilmailussa pandemia leviäisi, mutta hyvin paljon Saksassa on tartuntoja, joita ei pystytä havaitsemaan. Ja sitten rokote. Haluaisin onnitella teitä ja komissiota siitä, mitä teette Tällainen yhteistyö ja riskien jakaminen on tärkeää, enkä ole samaa mieltä siitä, jota muut ovat esittäneet, koska me nyt tarvitsemme tämän rokotteen kansalaisillemme mahdollisimman pian. Ja kaikki mitä teette yritysten kanssa noudattaa täysin EUn lainsäädäntöä. Ei enempää, ei vähempää mielestäni meidän ei pidä nyt kritisoida yrityksiä tai komissiota. Ja sitten kaksi kysymystä. Eilen kuulimme Britanniasta hälyttäviä uutisia, eli AstraZeneca rokote halutaan jakoon jo ensi viikolla. Onko se mahdollista? Ja voimmeko mekin saada rokotteen ensi viikolla? En nyt usko, että se on realistista, mutta kertokaa mitä tiedätte. Ja entä sitten nämä kolme sopimusta? Ne on neuvoteltu pitkälle, meidän pitää saada aikaan sopimus. Ja käsittääkseni kaikki on jo valmiina, mutta miksei sitä vielä ole allekirjoitettu. Kiitos. Thank you very much, Peter. And... Kiitos oikein paljon, Peter. Ja seuraavaksi SND ja koordinaattori Jute Gytälante. Thank you, Chair. Kiitos, puheenjohtaja. Hyvää pääjohtaja, kiitos, että olette täällä kanssamme tänään. Tähän vaiheessa komissio on äh, allekirjoittanut kolme ennakko-ostosopimusta äh, eri yritysten kanssa. Äh, tietenkään mitään takuita ei ole, että yksikään näistä rokotteista onnistuu lopulta, mutta meidän on yritettävä ja annettava paras mahdollinen tuki. Ja olen samaa mieltä komission arvion kanssa, että tarvitaan äh, laaja äh, rokottevalmistajien portfolio. Ja nyt haluaisinkin tietää, äh, voisitko kertoa meille alustustavista keskusteluita, joita teillä on ollut Gurevakin kanssa, BioNTech, Pfizerin ja Modernan kanssa – Voivatko nämä ennakkokeskustelut johtaa sopimuksen allekirjoittamiseen ja jos, niin milloin? Ja vaikka on tärkeää tukea tehokkaiden ja turvallisten rokotteiden kehittämistä, joka voidaan jakaa kansalaisille mahdollisimman pian, on erittäin tärkeää myös varmistaa, että nämä ennakkohankintasopimukset ovat avoimia. SND-ryhmälle kansalaisten oikeudet ovat aina yksityisten etujen edellä ja siksi on erittäin tärkeää, että kaikki lääkeyhtiöt ovat vastuussa ja tässä tapauksessa, jos mitään haittavaikutuksia syntyisi rokotteesta, niin tämä on asia, josta me emme emme voi neuvotella. Voitteko luvata, että kaikki yritykset, joiden kanssa komissio on sopimuksia allekirjoittaneet, eh, pitävät kiinni tästä erittäin tärkeästä periaatteesta. Eilin kuulimme, että komissio uskoo, että rokote saadaan vasta ensi vuoden huhtikuussa. Oli myös päätös antaa väliaikainen ALV eh, vapaus rokotteille kaikissa jäsenvaltioissa. Voisitteko kertoa tästäkin hieman enemmän? Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Ja nyt Renewsta meillä on Veronique Trilli Lenoir. Merci, monsieur. Kiitokset puheenjohtaja. Minä aion puhua ranskaa. Arvoisa pääjohtaja, tämä komission asiakirjaa koordinoidusta rokotehankinnoista nostaa tiettyjä kysymyksiä. Jos tällainen rokote saadaan kehitettyä, niin onko Euroopan unionilla kylliksi sitten kapasiteettia näiden rokotteiden valmistamiseen, eikö sitten vaarana ole se, että esimerkiksi tavallisia influenssarokotteita ei saada toimitettua tai valmistettua. Entäpä sitten nämä käytännön rokotukset, miten ne saadaan järjestettyä ja onko kansalaisilla luottamusta näihin rokotteisiin, niiden tehokkuuteen. Monet meistä kyllä nyt kysymme näistä sopimusten näiden sopimusten, hankintasopimusten avoimuudesta, läpinäkyvyydestä. Meille ei ole tullut tietoa ja Euroopan lääkeviraston lienee tarkoitus arvioida tämän näiden käyttöön tulevien rokotteiden turvallisuus. Sitten kun ajatellaan näitä ryhmiä, jotka rokotteet saavat ensimmäisenä, eikö olisi äh, hyvä, te haluatte koordinoida tätä myös, me haluamme koordinoida, mutta haluavatko jäsenvaltiot koordinoida tätä? Sitten äh, tässä teidän äh, tiedonannossanne oli vielä tietoa hankinnoista, näistä eri ampuleista, joihin rokotteita laitetaan eri ainesosista ja niin edelleen. Eli saadaanko kaikki hankinnat tehtyä todella koordinoidusti ja yhdessä? ajatellaan myös niitä pakastimia, jotka ovat aivan välttämättömiä, jotta rokotteet saadaan toimitettua kaikkialle Euroopassa sekä tietenkin myös muualle. Kiitos vastauksistanne. Kiitos oikein paljon ja sitten seuraava puhuja ID-ryhmästä Marko Triosto. Grazie. Kiitoksia. Ja minäkin haluaisin kiittää tohtori Gallina ja onnittelut tästä uudesta tehtävästä pääjohtajana – me tiedämme, kuinka paljon hänellä on kokemusta näistä asioista ja varmasti tässäkin asiakassa hän pystyy osoittamaan kykynsä. Ja haluaisin kiittää myöskin komissiota näistä toimista, joilla on vauhditettu tehokkaiden rokotteiden kehittämistä mahdollisimman nopeasti. Myöskin siksi, että rokotteen saatavuus on tärkeää, jotta voidaan pelastaa ihmishenkiä ja jotta voidaan pelastaa myöskin paljon työpaikkoja. Tämä on hyvin kiireellinen asia, mutta haluaisin kuitenkin korostaa, että turvallisuus, laatu ja tehokkuus ovat tärkeitä kysymyksiä, jotka pitää ottaa huomioon, jotta rokotteella pystytään täyttämään vaatimukset, joita meillä EU:ssa on. Parlamentti on pyytänyt, että toimittaisiin nopeasti, ja tästähän Galli jo puhui. Eli mitä tukee, tulee tämän tilanteen läpinäkyvyyteen, niin meillä pitää olla läpinäkyviä toimia, jotta meihin luotetaan ja jotta voidaan torjua vääriä tietoja, joita on hyvin paljon ja jotka estävät rokotteen levittämistä. Lisäksi meidän täytyy varmistaa lääkkeiden saatavuus ja on hyvä kuulla, että komissio tukee jäsenvaltioita – käyttämällä siviilisuojelujärjestelmää hyväkseen. Haluaisin kysyä vain yhtä asiaa. Onko mahdollista, onko mahdollista kertoa, millaista edistystä on saanut, saatu aikaan lääketieteellisen tutkimuksen alalla tässä asiassa? Kiitos. you very much and also for keeping the time. Kiitos oikein paljon myös siitä, että piditte kiinni puheajasta ja nyt sitten vihreiden edustaja Michel Rivasi. A toutes et à tous. Merci, Monsieur le Président. Oikein hyvää päivää kaikille. Äh, päivää puheenjohtaja, kiitokset äh, edustroa Galina komissiosta. Minulla olisi pari kysymyksiä. Ensinnäkin äh, AstraZenecan äh, rokotetutkimus, joka on tällä hetkellä käynnissä. Ja AstraZeneca äh, on toimittanut tästä tiettyjä tietoja. Olette kai kuulleet kolmesta hyvin ongelmallisesta tapa, tapauksesta tähän liittyen. Ensinnäkin Englannissa ja Yhdysvallassa ja Yhdysvalloissa sitten äh, kliiniset kokeet jouduttiin keskeyttämään, samoin Englannissa ja sitten äh, Brasiliassa yksi kuolemantapaus, 28-vuotias koehenkilö äh, tämän kolmannen vaiheen kokeissa, joka itse asiassa nyt sitten oli placebo-ryhmässä. Ja minä kysyisin teiltä, että oletteko te saaneet kaikki nämä raportit näistä kolmesta erittäin vakavasta ongelmatapauksesta AstraZenecan rokotetutkimuksessa. Tästä Brasilian tapauksesta, jossa todella oli myös kuoleman tapaus, on tehty myös riippumaton tutkimus. Onko Emma siis saanut AstraZenecalta nämä kaikki tiedot? jos ja kun rokotteita tulee käyttöön, me haluamme kyllä täydellistä avoimuutta ja me vihreät pidämme avoimuutta hyvin tärkeänä näiden hankintasopimusten suhteen ja kaikkien niiden lausekkeiden suhteen. Mitä tulee näihin kliinisiin kokeisiin, näihin liittyvään jäsen, näihin liittyvään lainsäädäntöön ja näihin määräyksiin, niin aikooko komissio nyt soveltaa niitä aivan täysin? On julkaistu artikkeli, jossa puhutaan siitä, että näiden rokotteiden tehokkuus olisi alle 50 prosenttia, eli rokote toimisi vain puolessa tapauksista. Vaikka nämä tietyt sivuvaikutusriskit ovat todella todella suuret, niin kannattaako tällaisia rokotteita sitten edes ottaa käyttöön, jos ne eivät ole tämän tehokkaampia? Tätä teiltä kysyisin. 70 miljoonaa euroa 50 miljoonan Remdesivir annoksen hankintaan on varattu. Me olemme kuulleet äh, tutkimuksesta, joka totesi, että remdesivir ei vaikuta myönteisesti potilaiden äh, kuolleisuuteen tai äh, sairaalaan joutumiseen. Miksi hankitaan remdesivir annoksia, miksi remdesiviria hankitaan kun se ei kerran vaikuta hyödyttävän potilaita. Um, I had to conclude here and apology. Kiitoksia. Minun oli keskeytettävä tähän. Pyydän anteeksi, että oli näin tiukkana ja pyysin kaikkia kuitenkin pitämään äh, kiinni ajasta. Äh, ja kaikki äh, pitivät kiinni puheajasta tähän mennessä, mutta te ylitette kolme minuuttia. Pyytäisin, että pidätte kiinni kahden minuutin puheajasta, että kaikki voivat saada puheenvuoron. Nyt ECR Alexander Vondra. Kiitos, Baas. Kiitos, äh, Rova Gallina. Äh, mikään rokote ei varmaan ole 100 prosenttia kriittisen tehokas, joten se, että tietäisiin millainen osuus jäsenvaltion asukkaista on immuuni rokotekampanjan jälkeen, on vähän tällaista laskentapeliä. Jos meillä on 90 prosenttia tehokas rokote ja vain kolme neljäsosaa väestöstä onnistutaan rokottamaan yhdessä maassa, niin sitten oikeastaan suojaisimme vain vähän yli 52 prosenttia kohdeväestöstä. Tämä Tämä varmasti on paljon vähemmän kuin mikä pysäyttäisi viruksen leviämisen ja meidän suuri riskiryhmämme olisi yhä haavoittuvainen. Eli jos haluamme saada aikaan yhteisön immuniteetin sellaisen, e, että pystymme luopumaan e, turvavälisäännöistä ja palaamaan normaaliin, maaliuteen. Me tarvitsemme hyvin korkean tason immunisaation kaikissa väestöryhmissä. Jos pidätte tämän mielessä, niin voitteko selittää meille, miksi jäsenvaltiota on pyydetty prioriteettilistaa rokoteryhmille, avain väestöryhmille ja yhteisölle, kuten lokakuun tiedonannossa pyydettiin. Voisitteko myös kertoa meille e CDCn matemaattisesta mallista, jonka tarkoitus tukea jäsenvaltioita päätöksenteossa COVID-19-rokotteiden äh, äh, käyttöön antamista varten ja onko mitään päivämäärää, milloin tuo malli julkaistaan. Ja sitten viimeinen kysymykseni liittyy äh, Novavaksin. Onko mitään edistystä ollut tämän yrityksen kanssa, joka myöskin kehittää rokotetta? Kiitoksia oikein paljon. Kiitos. Ja sitten viimeinen puhuja on Guen puolesta Katerina Konechna. Uh, so great. Thank you. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen Galina. Eli kaksi kysymystä. Tästä kysyttiin jo koordinaattorin kokouksessa, kun olitte paikalla, mutta ette vastanneet mutta me luvattiin kirjallinen vastaus, mutta en ole sitä vielä saanut, eli esitän nyt kysymyksen uudelleen. Rokotteiden lupakysymykset ovat aika selviä mielestäni, mutta selvää ei ole se, onko tämä prosessi vielä hoidettava riippumattomalla tavalla jäsenvaltioissa. Jotkut jäsenvaltiot ilmeisesti aikovat tehdä näitä toimia rokotteen osalta. Ja jakavatko nämä valtiot sitten tulokset muiden kanssa, koska meillähän ei ole vielä mitään yhteistä eurooppalaista menettelyä näissä asioissa. Ja sitten kliiniset kokeet rokotteiden osalta. Lapset ja nuoret ovat viimeisellä sijalla, kun ajatellaan näitä COVID-rokotteita – Mutta 40 ehdokasta on nyt rokotetesteissä, mutta vain hyvin harvoja on testattu lapsilla tai nuorilla. Yhdessä brittitestissä oli paljon lapsia, jotka saivat prototyyppi, prototyyppilääkettä. Mukana oli myöskin 16-18-vuotiaita amerikkalaisia – ja terveitä aikuisia. Ja ongelma kliinisissä testeissä on se, voidaanko näitä käyttää esimerkiksi raskaana oleviin naisiin. Heidäthän on aina suljettu pois kaikista tutkimuksista. Rokotteita ei koskaan testata raskaana oleviin naisiin, mutta terveysalan työntekijät ovat etusijalla ja monet heistä ovat naisia. Meillä on myöskin tutkimuksia, joiden pohjalta voidaan arvioida, kuinka tehokkaita rokotteet ovat ihmisten osalta, jotka ovat suurimmassa riskissä, eli yli 85-vuotiaat. Kliinisissä testeissä ei ole otettu huomioon huomattavaa osaa väestöstä. Heille ei pystytä ollenkaan antamaan rokotetta ainakaan kampanjan alkuvaiheessa. Eli mitä sitten nämä ryhmät rokotteiden osalta? Kiitos. Thank you very much. That concludes the first round of the Kiitoksia. Tähän päättyy ensimmäinen kierros koordinaattoreiden eh, tai heidän edustajansa. Nyt annan puheenvuoron Sandra Galinalle. Hän voi vastata nyt. Teillä on puheenvuoro. Kiitoksia. Ja kiitos kaikista näistä kysymyksistä. Ne auttavat minua antamaan teille kokonaiskuvan siitä, mitä tapahtuu. Minäkin haluaisin sanoa, että ensimmäinen kysymys herra Liiseltä liittyen AstraZenecaan. Voivatko he yhdistyneessä kuningaskunnassa antaa rokotteen eh, ehkäpä eh, poikkeuksellisissa tilanteissa? Kyllä, mutta mutta mm, se, mitä me tiedämme prosessista, on se, että vastuuviranomainen ei ole aloittanut edessä, ryhtynyt analysoimaan kliinisiä tuloksia, joten en tiedä, miten tämä ottaisiin käyttöön. Tämä on kuitenkin jotain, mihin me emme voi ryhtyä, ja te kaikki tiedätte, että kaikki rokotteet käyvät läpi tämän keskitetyn menettelyn, eli meillä on tämä keskitetty menettely, ei ole mitään kansallista lupamenettelyä näille rokotteille, joita me käsittelemme, niin se ei ole mahdollista. Eli me emme voisi tällaisessa poikkeustapauksessa tätä lupaa myöntää. Sitten compassionate use. Sitten nämä muut sopimukset, samat ongelmat kuin kaikkien sopimusten kanssa on aina kyse näistä korvausasioista ja vastuukysymyksiä. Siinä me tarvitsemme viimeisimmät yksityiskohdat. Ei mitään suuria asioita, mutta haluamme kuitenkin, että sopimus on juuri niin kuin sen pitää. Nyt kun neuvottelemme sopimuksista, niin kyse on enemmän aikataulusta. Milloin nämä rokoteerät saadaan? Ja niinpä voinkin saman tien siirtyä tähän toiseen kysymykseen, jonka edustaja Guteland esitti. Hän sanoi, me kuulimme, että saamme rokotteen vasta huhtikuussa. Ei, tilanne on seuraavanlainen. Me ryhdymme saamaan rokoteeriä ehkä joulukuussa, jos EMA-prosessi etenee niin, että saadaan lupa joulukuussa tai tammikuussa. Ryhdymme saamaan siis eriä, mutta tämä tulee hyvin rajallinen erä, ehkä 40-50 miljoonaa rokotetta 25 jäsenvaltioon ehkäpä, joten näette, että rokotteita on vain hyvin vähän ja siksi me pyydämme jäsenvaltioita tekemään tällaisen prioriteettilistan. Sen haluaisin vastata ECRn edustajalle, joka kysyy, miksi te e, komissiosta haluatte tällaista prioriteettilista, koska aluksi tulee olemaan vain rajallinen määrä rokotteita ja siksi komissiona pitää olla jonkinlainen Ähm, suositus äh, terveydenhuollon työntekijöille. Ja nyt siirrynkin sitten toiseen kysymykseen. Huhtikuussa meillä tulee olemaan hyvin paljon äh, annoksia rokotetta, vaikkapa 100 miljoonaa äh, kuukaudessa, ja silloin pystymme rokottamaan suuremman osan väestöstä. Haluaisin teille myös sanoa, että jotkut jäsenvaltiot haluavat rokottaa 100 prosenttia väestöstä, jotkut 70 prosenttia, toiset 30 prosenttia, joka on minimi. Sitten edustaja Guteland vielä, hän kysyi, nämä keskustelut Kurevakin, Biontekin ja Modernan, johtavatko ne sopimukseen? Minä toivon todella niin, koska olemme hyvin pitkällä neuvotteluissa, käsittelemme asioita, jotka liittyvät maksuihin, milloin jäsenvaltiot maksavat. Me katsomme aina sitä, että maksut tehdään siinä vaiheessa, kun kaikki mahdolliset tiedot on saatu varsin myöhäisessä vaiheessa, ei mitään ennakkomaksuja. Eli jos rokote ei ole turvallinen tai jos rokote ei ole vaikuttava, niin silloin jäsenvaltio ei käytä rahaa. Ehkäpä komission määrärahat ovat vaarassa, mutta alusta asti suunnitelma oli se, että me kannamme tämän riskin tässä rokoteasiassa joten toivomme, että saamme aikaan sopimuksen myös näiden kolmen yrityksen kanssa. Haluaisin sanoa, että meille eh, tärkein elementti on aina ollut vastuukysymys ja korvausasiat. Olette oikeassa siinä, että tästä ei voida neuvotella. Eh, tästä emme todellakaan voi neuvotella. Laki on laki ja sitä sovelletaan eh, sellaisenaan. Sitten voisin sanoa, että tietenkin me kaikki haluamme tehokasta rokotetta, mutta tärkeintä on turvallisuus. Äh, Rokotteen on oltava turvallisia ja se on erittäin ähm, tärkeää. Haluaisin äh, edustajat Rilelle Nuorille sanoa, että äh, ehkäisemmekö muiden rokotteiden tuotantoa? Teille haluaisin sanoa, että tämä on juuri se syy, miksi me nyt katsomme tätä tuotantopaikkaa, koska tällä hetkellä rokotteiden tuotantoa ei ole covid-rokotteiden tuotantoa joten ne ongelmat, jotka meillä on influenssarokotteen suhteen, eivät liity covidin rokotteisiin. Se tulee muista lähteistä. Äh, joten se, mitä me nyt teemme, on, että me katsomme äh, näitä suunnitelmia ja valmistuspaikkoja ja varmistamme, että äh, yritykset antavat meille todellisia suunnitelmia, todellisia nimiä Euroopassa, koska me haluamme tietää, missä täyttäminen ja ähm, lopputuotanto tapahtuu. Äh, monet jäsenvaltiot ovat investoineet tähän kapasiteettiin, koska tällä tavoin voi houkutella investointeja helposti. Se ei ole niin kovinkaan riippuvainen äh, tutkimuksesta ja kehityksestä kuin itse rokotteen kehittäminen. Äh, nämä on kyse asioista, joita voidaan, niitä voi tehdä monenlaisia asioita, oli kyse sitten silmätipoista tai rokotteista, ja me olemme siis tarkistaneet, että tämä kapasiteetti on olemassa. Sitten rokotteen arviointi ja luvan varaistaminen, se on lääkeviraston tehtävä, joten Trille Lenoirille ja Rivasille haluaisin sanoa, että EMA tietenkin julkaisee ne tiedot, jotka he saavat, kaikki kliinisten tutkimusten tulokset saatte, ja on mielenkiintoista myös katsoa EMAn analyysi. Mm. Yleinen yhteinen rokotelista. Edustaja Trille Lenoir puhuu kyllä ihan asiasta. Tämä on ehdotus, joka esitellään johtajille tänä iltana. Olette varmaan nähneet nämä eri asiakirjat, joita olemme tuottaneet yhdessä muiden pääosastojen kanssa, mutta pääosin Sante-pääosasto on tämän tehnyt. Kiitoksia paljon myös onnittelusanoistaan. Toivottavasti palvelen toimielintäni ja Euroopan unionia yhtä innokkaasti ja nöyrästi kuin tähänkin asti, koska tämä on todella suuri tehtävä, yksi suurimmista tehtävistä, joita minulle on koskaan annettu. Terveyttä todella tarvitsemme, jos haluamme tervettä taloutta Euroopassa. Kyse ei ole rahasta, vaan ihmisistä ja siksi tämä on niin tärkeää. Lääkevirasto, kuten sanoin, julkaisee nämä tulokset, mutta lista eh, siitä, kuka rokotetaan missäkin vaiheessa. No, me annamme joitakin suosituksia ja nämä suositukset eh, perustuvat myös ECDCn eh, arvioihin. ECDC antaa meille kaikki elementit, jonka avulla pystymme arvioimaan, miten tämä tartunnat pystyttäisiin pysäyttämään. Me myös ja tämä on vastaus äh, Trille Lenuarille, olemme äh, käynnistämässä 200 hankintamenettelyä. Se ei ole tämä clearinghouse, tämä on elin, äh, josta on tullut vähän turha ikään kuin. Sitä käytettiin kriisivaiheessa, koska se katsoi, että missä tuotanto on, mutta se ei koskaan laatinut sopimusta, se ei ostanut mitään, se vaan tarkasteli tuotantoa. Meillä on siis yksikkö DG Santessa, joka katsoo yhteisiä hankintamenettelyjä ja ostamme kaikkea, mitä tarvitaan rokotteisiin, koska rokote voi olla, mutta sen tarvitaan myös ruiskut ja tarvitaan ruiskut, jotka sopivat tähän rokotteeseen. Eli nämä kaikki meillä täytyy olla. Monilla jäsen, monet jäsenvaltiot ovat hyväksyneet tämän yhteisen hankintamenettelyn. Eivät kaikki, mutta monet. Sitten Risky You, e kylmä kuljetus näille rokotteille. Komission olen valmiita auttamaan, mutta jäsenvaltiot sanovat, että heillä on rokoteohjelmia. Me olemme valmiita osallistumaan, jos tarve on. Tähän mennessä meillä ei ole tällaista suunnitelmaa, koska kukaan ei ole sellaista meiltä pyytänyt Ähm, kiitoksia äh, ystävällistä sanoista. Haluan sanoa, että emme missään tapauksessa äh, mitään mutkia oio tässä rokotteen turvallisuudessa. Ei pidä mitään valeuutisia kuunnella turvallisuudesta. Rokotteiden turvallisuus on erittäin tärkeä, kuten on poliorokotteen tai muiden kohdalla, niin kyse on siitä, että halutaan päästä eroon covidista. Tämä ei ole mikään influenssarokote ja siksi se täytyy olla turvallinen. Ilman rokotetta tästä taudista ei voida päästä eroon. Ja tässä on nyt suuri pyyntö teille. Paljon covid-väsymystä on, koronaväsymystä on olemassa. Me saamme saamme rokotteita, mutta ne eivät tule huomenna. Sillä välin tarvitsemme kasvomaskeja, kaikkia näitä toimenpiteitä, esimerkiksi turvavälin pitämistä, sosiaalisten suhteiden vähentämistä, kaikkia näitä toimenpiteitä, joita käytämme nyt. Ja sitten puhuitte reskijuusta. Me todella yritämme katsoa, onko tämä tarpeen. Me olemme valmiita ryhtymään toimiin, jos jäsenvaltiot niin pyytävät. Neuvottelut edistyvät eh, toivottavasti olemme neuvotteluiden loppuvaiheessa, mutta en halua, että aika tässä painaa päälle. Sisältö on tärkeä. Ihmiset voivat äh, sanoa, että aika loppuu monta kertaa minulle, mutta se ei ole koskaan toiminut. Me haluamme äh, sellaiset sopimukset kuin meille ovat äh, hyviä, emmekä mitä tahansa sopimusta. Edustaja Rivasi, kuten sanoin, Meillä on käytössä kaikki kliinisten tutkimusten tulokset lääkevirastossa. Sitten AstraZenecasta tietenkin haluamme pitää lääkeviraston erillään, se tekee työnsä, eli jos joku ongelma syntyy, niin sitten yritykset antavat tiedot emalle. AstraZeneca antoi nämä tiedot emalle ja nyt Emma välittää yleensä nämä tiedot meille niin pitkälti, niin yksityiskohtaisesti kuin mahdollista. Tämä on hyvin monimutkainen asia jos se sitten on uhka rokotteelle. Ja yleensä meillä on erittäin hyvä yhteys komission jäsenkirja joka seuraa tätä koko COVID-kriisiä. Tunti, tunnilta hän on sitoutunut täysin tähän ja kun tällainen asia nousee esiin, hän yleensä puhuu suoraan Guido kanssa ja yrittää selvittää asiat Tämä on erittäin tärkeää. Me pidämme nämä roolit erillään, mutta kun onnettomuuksia tapahtuu tai haittavaikutuksia syntyy, niin meille kerrotaan tästä. Sitten tämä nuori lääkäri, 28-vuotias. Kuten sanoitte, hän oli yksi näistä vapaaehtoisista, joka sai placebo-lääkettä, joten tässä mielessä – otimme, kirjasimme tämän ylös, mutta tämä ei ollut mikään haittavaikutus, joka olisi pitänyt ottaa huomioon AstraZeneca-sopimuksen suhteen. Sitten useisiin kysymys liittyen Wall Streetin eh, eh, lausuntoihin, että lääkevirasto hyväksyisi rokotteita, joilla olisi joku tietty tehotaso. Kaikki tämä on spekulaatiota, koska me eh, tarkastelemme rokotteita, jotka neuvotteluissa ja myös tieteellisissä tiedoissa, jotka riippumattomille asiantuntijoille me annettiin, koska tämä ei ole mikään yhden hengen tekemä työ, vaan meillä on erilaisia tiimejä, on tieteellisiä neuvonantoja, jotka katsovat tieteellisiä tuloksia, eikä ole mitenkään poikkeuksellista, että olisi rokotteita, jotka toimivat vain 50 prosentilla, mutta tässä yritämme saada aikaan yli 70 prosentin toimivuuden, joten en nyt haluaisi äh, vastata syytöksiin, joita äh, sanomalehdet julkaisevat. Emme me aliarvioi sitä, että rokotteen tehokkuus vaikuttaa myös siihen, millaisen valinnan jäsenvaltiot tekevät sen suhteen, kuka rokotetaan milläkin rokotteella. Sitten Remdesivir eh, ja WHO solidarisuustesti. Eh, yksi asia, jonka haluan korjata, remdesiviiri eh, ei ole koskaan käytetty ihmisten henkien pelastamiseen. Sitä ei ole koskaan väitetty, että se pelastaisi ihmishenkiä. Se on lääke, jota on käytetty keuhko tulehduksen helpottamiseen ja se tuottaa olosuhteet, e, jotka voivat sitten johtaa ennemmin tietynlaisiin jo lopputuloksiin mm, sairauden etenemisessä, mutta se, että sanotaan, että remdesivirillä ei ole mitään vaikutusta kuolleisuuteen, niin se kyllä tiedettiin. Sillä ei ole mitään vaikutusta kuolleisuuteen. Sitä käytetään intensiivisesti teho-osastolla, koska se helpottaa teho-osastolla olevien ihmisten ja hengityskoneessa olevien ihmisten kipuja. Tämän asian vain halusin korjata. Edustaja Alexander niin, minä pidän luvuista. Olen hyvin kiinnostunut, kun ihmiset oikeasti sanovat, mistä on kyse. Ei tämä voi olla mitään ö, numeropeliä. Kyllä meidän täytyy tiedä, kuinka tehokas joku rokote on ja myöskin mikä jonkun jäsenvaltion tavoite on. Lukuja voi olla hyvin paljon, mutta jos joku jäsenvaltio rokottaa vain 30 prosenttia tai rokottaa 70 prosenttia, on aivan selvää, että riippuen rokotteen tehokkuudesta meillä on tietynlainen kattavuus väestössä. Joten minulle kaikkien väestöryhmien rokottaminen on valinta, jonka jotkut jäsenvaltiot ovat tehneet. On aivan oikein, kuten edustaja Konechna sanoi, äh, nuoret ja lapset tulevat aivan lopussa, mutta ne tieteelliset tutkimukset, keskustelut, joissa minä olen ollut mukana, niin useasti tieteilijät sanovat, että ehkäpä on järkevää ajatella, miten voidaan pysäyttää tämä sairauden leviäminen äh, rokottamalla ne, jotka ovat liikkuvaisempia, eikä vain ne, jotka ovat äh, haavoittuvaisempia Äh, erilaisten ryhmien immunisaatio, kyllä. Me olemme tehneet komissiossa prioriteettilistan ei siksi, että haluamme jättää jotkut ihmiset ulkopuolelle, vaan koska meillä aluksi tulee olemaan vähemmän rokotteita ja siksi meillä täytyy olla prioriteetti. Se on kansallinen valinta. Me toivomme, että se äh, päätös tulemalla on vähän yhtenäisempi, koska ihmiset äänestävät jaloillaan. Jos he eivät saa rokotetta yhdessä jäsenvaltiossa, niin he sitten menevät johonkin toiseen jäsenvaltion saamaan tämän rokotteen jossa joku tietty heidän väestöryhmänsä tämä rokotteen voi saada. Sitä matemaattista mallista valitettavasti meillä ei ole sitä vielä. Me nopeutamme työtä, mutta sitä kovasti odotamme. Olen pahoillani, etten voi antaa teille mitään päivämäärää. Novavaksista kysyitte myös, edustaja Alexander. Kyllä, meillä on keskusteluja edistystä on. Tämä on mielenkiintoinen rokote, koska se voisi olla vaihtoehto Zanofille. Se käyttää täysin toisenlaista adjuvanttia, jota sitä voitaisiin käyttää jossakin Pohjoismaissa. Sen tiedän, siellä aluttaisiin mieluummin Novavaksi kuin Sanofi. Sitten meillä olisi tämä seitsemäs rokote, sama portfolio kuin Yhdysvalloilla. Edustaja Konechna kysyi tutkimuksista jäsenvaltioista, kliinistä kokeista tai kokeista on erittäin tärkeää, että meillä on keskitetty luvan varaistaminen lääkeviraston kautta. En ole yhtään varma, On tietenkin aivan selvää, että on tärkeää, että on kokeita jäsenvaltioissa – ja se varmasti perustuu meidän monitorointimekanismiin, mutta nämä eivät ole enää kokeita. Me puhumme rokottamisesta ja rokotteen vaikutuksista, joten kaikkein suurin huolenaiheeni on se, että kun EMA antaa tämän luvan, niin meillä on valvontamekanismi, jossa rokotteen kaikki vaikutukset julkaistaan keskitetyssä paikassa, nimittäin EMassa. Ja budjetti pääosaston kanssa keskustelemme resursseista, koska me tulemme tarvitsemaan joitakin miljardeja myöskin tätä valvontamekanismia varten. Ja lopulta 20 miljardia ei noin helposti vain löydy, joten keskustelemme siitä, mistä budjetista me monivuotisista rahoituspuitteissa tämän löydämme. Sitten lapset ja nuoret, kuten tiedätte, yleensäkin lääkkeissä täytyy tehdä ylimääräisiä tutkimuksia. Yksi tyypillinen ylimääräinen tutkimus liittyy raskaana oleviin naisiin. Tämä ei välttämättä tapahdu ennen luvan varaistamista. Ja toinen tutkimus koskee lapsia – Tällä hetkellä meillä ei ole mitään lapsirokotetta COVIDia varten, pediatrista rokotetta, vaikka AstraZeneca tutkiikin sitä, että voisiko olla mm, lasten rokoteannoksia, mutta tämä on tutkimusta, jota myös Johnson ja Johnson tekevät. He jo ennakoivat sitä, että EMA tulee pyytämään ylimääräistä tutkimusta eh, pediatrisen käyttöön annettavista rokotteista. Sama koskee roskan olevia naisia. Sitten ikäihmiset. Meillä on ainakin kaksi yritystä, joilla on kliinisiä kokeita ikäihmisille yli 80-vuotiaille Tämä on erittäin tärkeää, jos otetaan huomioon väestörakenteemme. Ja olen varma, että tämä tulee olemaan osa niitä tutkimuksia, joita EMA varmasti pyytää. Minä päätän puheenvuoroni tähän. Toivottavasti olen vastannut kaikkiin kysymyksiin. Ne olivat kaikki mielenkiintoisia ja toivottavasti annoin kokonaiskuvan siitä, mitä tapahtuu. Thank you very much. Kiitos paljon olisiko mahdollista jatkaa kokousta hiukan pidempään kuin varttia vaille kolmeen, niin että saadaan vähän lisää kysymyksiä vielä. Kiitämme todella näistä kattavista vastauksista. Mehän aloitimmekin hiukan myöhässä teknisten ongelmien vuoksi, joten toivoisin, että voisimme vielä ottaa kuusi kysymystä, kuusi kollegaa, jos teillä on aikaa. Joten Kuullaanpa nyt nämä kysymykset SNDstä. Edustaja Seva Serras, olkaa hyvä. Ms. Serdas, can you please press the speak button? I already, yeah, it's pressed. No niin, nyt on painettu. Kuuluuko? Okay, cool. Uh, so uh... No niin. Eli yritän nyt selvitä alle minuutissa. On tiettyjä kysymyksiä. Ensinnäkin rokotteet. Tämä nyt ei ole meidän kannaltamme hyvä tilanne. Meillä on eurooppalaisia, jotka eivät halua rokotetta. Täytyy korottaa, että komission täytyy tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Haluaisin nyt selventää jäsenvaltiot pyrkivät 30 tai 70 prosentin immunisaatioon. Mistä nämä luvut ovat peräisin? Ja mikä on prosenttiluku, joka saadaan sitten lauma immuniteettiin osalta. Ja sitten rokotteen jako. Nythän meillä on toinen aalto käynnissä. Toimintaa valtavirtaistetaan sairaaloissa. Eli miten tämä nyt sopii yhteen rokotestrategian kanssa? jäsenvaltioilla pitäisi olla riittävästi resursseja immunisoida kansalaiset ja miten tässä nyt edetään, kun ollaan tässä toisessa pandemia-aallossa. Kiitos. Thank you very much. connect- Kiitokset. Yhteytenne ei ollut erinomainen. Toivon, että Sandra kuuli nämä kysymykset. Sitten Timo Völken seuraavaksi. Yeah, thank you. Kiitos paljon. Voin puhua ihan lyhyesti. Mitä tulee vastuukysymyksiin, haluaisin komissiolta vakuutuksen siitä, että mitä sivuvaikutuksiin tulee, mitään vastuuvapautusta ei todellakaan anneta. Ja sitten haluaisin myös, että meillä esimerkiksi AstraZenecalla olisi rahasto mahdollisia korvauksia ja muita varten. Mutta tietenkin nämä yritykset pyrkivät tekemään voittoa e, ja yritykset itse ilmoittavat, että pandemia päättyy kesä, kesällä 2021 hiukan ennen kuin tuloksia saatiin, komissio teki miljardin euron sopimuksen kuuden kuukauden influenssarokotuksista. Olisiko voitu saada ehkä parempia tuloksia, jos, tai parempi tulos, parempi hinta, jos olisi odotettu tuloksia. Ja nyt halutaan, että parlamentti äänestää teidän ehdotustenne puolesta, vaikka Ähm, tässä kyllä tiedonkulku ei ole ollut mitenkään erinomaista. Kiitoksia. Kiitoksia. Äh, sitten äh, edustaja Skurf, olkaa hyvä. Si, grazie. Kiitoksia. Viime viikkoina on puhuttu avunannosta ja vastuukysymyksistä ja näistä lääkesopimuksista, joita on allekirjoitettu liittyen rokotteen jakamiseen – nyt syyskuussa saimme kuulla, että yritykset ovat puhuneet näistä ongelmista, mutta sitten 22. syyskuuta Vaccine Europe on tehnyt sopimuksia tiettyjen yritysten kanssa. Ja nyt on sitten hyvin paljon kysymyksiä, ja joita esitin jo syyskuussa. Eli meidän pitää nyt selkeästi ottaa kantaa näihin lausekkeisiin, mutta en ole saanut näihin vastauksiin mitään kysymyksiä. Tämänlaista läpinäkyvyyden puutetta ei voida hyväksyä. Kysehän on sopimuksista, joita tehdään kansalaisten varoilla. Eli meidän pitää nyt kiistää tämän lausekkeen olemaolo ja meidän pitää saada tietoa näistä rokotekokeista ja meidän täytyy saada virallisia tietoja ennen kuin näitä, näistä puhutaan laajemmin. Eli mikä on tämän rokotteen todennäköinen tehokkuus? Kiitos. Thank you very much. Kiitokset. Sitten vihreistä Margaret Auken, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos paljon. Minä palaan nyt vielä tähän samaan asiaan sen varmistamiseksi, että komissiolla siis ei ollut tietoa, että WHO mitä tulee näihin kliinisiin kokeisiin, että ei ollut tietoa siitä, että kuolemantapaukset olisivat vähentyneet remdesivirin suhteen suhteen. Siis tiesittekö te kaiken tämän, vaikka teitte tämän suuren sopimuksen Gileadin kanssa, siis koska maailman terveysjärjestö on kertonut, että pari viikkoa ennen kuin tämä hankintasopimus Gileadin kanssa Remdesivirin hankinnasta solmittiin, maailman terveysjärjestö oli ilmoittanut siitä, että vaikutukset eivät ole merkittävät. Kun ajatellaan markkinoille pääsyä näiden rokotteiden suhteen, niin tässä ei saa kyllä vaarantaa veronmaksajien rahoja. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos paljon. ECR Margareta de la Pisa. Buenas tardes. Muchas gracias por las... Kiitoksia. No, meidän täytyy nyt toimia tässä tilanteessa. Me emme tiedä, kuinka kauan tämä immuniteetti kestää. Ja meidän täytyy miettiä tätä rokotetta, miksi se toimisi. Kun ajatellaan näitä prosesseja ja kun ajatellaan direktiiviä, joka liittyy geenimuunnelteihin organismeihin, no, meidän täytyy osoittaa tehokkuus ja turvallisuus – meidän täytyy vaatia tätä lääketeollisuudelta, mutta tämä ei koske ainoastaan alkuvaihetta, kun täytyy muistaa ensimmäinen, toinen, kolmas sukupolvi ja koko tämä aika, kun se on käytössä. Ja sitten tekijänoikeuskysymykset. Käytetäänkö tässä samoja tiukkoja sääntöjä kuin aikaisemminkin? Ja sitten, miten hoidetaan kriittisessä tilanteessa olevia potilaita? Meidän täytyy keskittyä nyt rokottaisiin, mutta myöskin täytyy muistaa niiden ihmisten hoito, jotka nyt kärsivät näistä oireista. No meillähän kes- kesällä tehtiin testejä, mutta tuloksia ei ole julkistettu. Ja sitten haluaisin vähän lisää virallisia tietoja siitä, miten tietoja on vaihdettu jäsenvaltioiden välillä. Näinhän voidaan tietää, mitä muissa jäsenvaltioissa on tehty tässä toisessa aallossa. Kiitos. Thank you very much. And the... Kiitos paljon. Ja viimeinen puhuja, äh, Antoni Komin. Um, buenas tardes. Se me oye bien? Hyvää iltapäivää. Kuuluuko? Hienoa. Kiitokset äh, Rova Galina tästä esityksestä. Ne ihan lyhyesti kaksi kysymystä. Äh, meille vahvistettiin äh, ITRE-valiokunnan kokouksessa, että mitä tulee näihin kaikkiin tutkimustietoihin, nämä korvataan. Eli mitä komissio nyt aikoo korvata ja minkälaisia summia. Ja onko jo tahoja, jotka ovat saaneet tämän konseptin pohjalta korvauksia. Ja sitten hinnasta. Jos teollisia tekijänoikeudet on suojeltu, mutta minkäännäköistä taloudellista riskiä ei ole otettu, koska koska komissio on tämän korvannut, niin voiko sitten olla hyväksyttävää, että nämä suojellaan patenteilla eikä saadakaan geneerisiä lääkkeitä käyttöön. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos paljon. Näin olemme kuulleet vielä nämä kuusi lisäkysymystä. Kiitos tästä. Ja nyt mielelläni antaisin puheenvuoron Sandra Galinalle ja tulkeilta pyytäisin vielä viisi minuuttia lisäaikaa. Kiitos paljon. Ms. Galina, can you please press the speak button? Ah, yeah. Sorry. Um... Niin, anteeksi. Kiitoksia ja yritän nyt puhua lyhyesti. 30 prosenttia, 70 prosenttia, 100 prosenttia. Tämä on kansallinen valinta, mutta saman aikaan nämä suositukset WHOlta ja komissiolta tähtävät siihen, että rokotamme ainakin 30 prosenttia väestöstä, jotta voidaan edes käynnistää tämä lauma-immuniteettivaihe. Ja nyt tässä toisessa vaiheessa ja nämä suojavarusteet. Toinen aalto on surullinen asia, mutta olemme nyt paremmin valmistautuneita. Ei nämä ei ole samoja puutteita, joita oli pandemian alkuvaiheessa, eli ainakin siinä mielessä se, mitä on tehty, on ollut hyödyllistä. Ja sitten edustaja Volken, meillä ei ole mitään sivusopimuksia hintojen tai minkään mukaan osalta. Olitte ihan oikeassa, kun totesitte tämän ongelman, joka liittyy AstraZenecaan. Eli se on jakanut tuotetta ilman voittoa. Ja sitten nämä vastuukysymykset. Kun kysytään tai mietitään pandemian tilannetta, niin se nyt ei vaikuta tähän, koska neuvoteltu hinta on se hinta, joka meillä on loppuun asti. On selvää, että on eri vaihtoehtoja jos pandemia jatkuu pidempään, mutta AstraZeneca nyt ei tätä määrittele, vaan WHO. No sitten Remdesivir. Komissio on käyttänyt tähän varoja, mutta se johtuu siitä, että jäsenvaltiot yhdessä haluavat tämän tuotteen. Ei niin, että komissio haaskaisi näitä varoja. Itse asiassa on ollut hyvin paljon kysyntää Espanjassa, Alankomaissa ja muissakin maissa – tämän tyyppiselle lääkkeelle. Eli voimme puhua remdesivirin tehokkuudesta ja olen erittäin ylpeä siitä, että supertietokoneessa Barcelonassa, sehän on yksi näistä kolmesta eurooppalaisesta supertietokoneesta, kaikkein tehokkain ja nopein tietokone maailmassa, siellä on kehitetty kaksi molekyyliä, jotka ovat parempia kuin remdesivir. Eli toivottavasti voimme markkinoida näitä tulevaisuudessa, ei nyt komissio tietenkään, vaan jokin yritys. Ja tämä nyt on esimerkki siitä, missä digitalisaatio ja teknologia voi auttaa kehittämään innovatiivisia tuotteita. Niin lukuhuone, se on yksi ehdotus. Muistan, että Tämä lukuhan nyt ei ollut mikään jättimenestys, mutta covidin aikana täytyy ehkä vähän miettiä sitä, miten tämä organisoidaan. Ja Sofolle vastaisin, niin meillä on tietoja näiden rokotteiden tehokkuudesta. Kaikki tulee olemaan läpinäkyvää. Ja lausekkeissa olemme todenneet, että me haluamme olla mahdollisimman läpinäkyviä ja tähän olin ihan henkilökohtaisestikin sitoutunut. No, toivottavasti vastasin jotain Remdesivir-kysymykseen. Eli me ostamme siis jäsenvaltioiden puolesta. Ja sitten geenimuunneltut organismit. Yhdessä rokotteessa on näitä organismeja, mutta tämä hoitokysymys on ihan oikea. Meidän täytyy investoida enemmän näihin hoitokeinoihin. Komissiossa on jo näin tehty, mutta kiireellisempää tietysti on saada tämä rokote. Eli molekyylit, joita on kehitetty remdesiviiriä varten, kuuluvat tähän osioon toimintaamme. No sitten puutteet. No nyt niitä on vähemmän kuin alkuvaiheessa, eli toivottavasti olemme oppineet läksymme. No sitten vielä kysymykset, jotka liittyvät yritysten riskinottoon. Yritykset sanovat, että me katamme tai emme kata tätä, mutta tämä nyt ei ole heille mikään vaihtoehto. Kun komissio te- suorittaa etumaksun, niin annamme heille varoja, joita saadaan käyttää ainoastaan tiettyihin tarkoituksiin ja, ja me haluamme, että pystymme täydellisesti tarkistamaan kaikki kuluerät. Eli jos rahat käytetään johonkin muuhun, niin sitten ne peritään takaisin. Mutta ilman yhteistyötä mitä tätä rokotusta ei tulisi. Jos kuvitellaan, että yritykset spontaanisti tekisivät rokotteita ja tuottaisivat ilman investointeja alkuvaiheessa, niin se nyt on aika epärealistista silloin rokotetta ei olisi kehitetty. Siellä vain päätettiin tehdä näitä kliinisiä testejä ja tehdä kaikki, jotta saadaan aikaan turvallinen, siis turvallinen rokote, koska me autoimme heitä alkuvaiheessa. No sen jälkeen sitten jäsenvaltiot maksavat hinnan, mutta tämä alkuvaihe on erittäin tärkeä. Meillä ei olisi Euroopassa rokotteita ilman komission tukea. Toivottavasti pisin kiinni viisi minuuttia, no ei, melkein kahdeksan minuuttia on mennyt. Thank you very much. Uh... Suuret kiitokset. Arvostamme kovasti sitä, miten vastaatte kaikkiin kysymyksiin mahdollisuuksien mukaan. Arvostamme tätä kovasti. Kiitos paljon. Ja tämä keskustelu jatkuu aivan varmasti. Tämä on hyvin keskeinen keskustelu. Mahdollisesti joku neuvostosta muuten kuuntelee, joten korostan vielä kerran, että että mitä tulee pelastuspalvelun järjestelmään 2021, äh, neuvostolla ei vielä ole yhteistä kantaa ja mitä tulee esimerkiksi ähm, varastointiin, niin kaikki raha, mitä tätä varten voitaisiin tarvita pelastuspalvelujärjestelmästä, ei äh, ole vielä saatavilla. Näin kokouksemme päättyy vielä kerran. Rova Kalliina, suuret kiitokset, että vastasitte kysymyksiin. Näin tämän viikon envi valiokunnan kokous päättyy. Muita asioita ei ole, joten ilmoitan vielä, että seuraava valiokuntakokouksemme ENVin kokous on 16. marraskuuta. Ja pysykäpä terveenä ja turvassa. Kiitoksia ja nähdään 16. marraskuuta.